yksiksi valiokuntiin. Tämä tulee tämän istunnon pöytäkirjoihin, jos ei kukaan vastusta tätä, kunnes nämä on hyväksytty, niin hyväksymme myös nimityksen. Kiitoksia kovasti ja nyt sitten seuraavaksi.